El señor presidente. Puhemies. Wow. Buenos días. Hyvää huomenta, hyvät komission jäsenet, hyvää huomenta kollegat. Aloitamme istunnon. Ensinnäkin esityslistalla on erityisen tärkeä yhteiskeskustelu kolmesta sisämarkkinoita ja kuluttajansuojaa käsittelevästä mietinnöstä. Ensinnäkin Gräfin von Thun und Hohensteinin mietintö, joka koskee neljää sisämarkkinoiden tulostaulu, indikaattoria, sitten Anna Hedin kuluttajansuoja, mietintö sekä kolmanneksi Solvit, jonka laatijana esittelijänä on herra Busoi. Nyt annamme puheenvuoron esittelijöille. Heillä jokaisella on neljä minuuttia aikaa selittää, mistä mietinnöissä on kyse. Esittelijät varmasti tietävät, että keskustelun lopuksi heillä on vielä kaksi minuuttia aikaa vastata tai reagoida tehtyihin huomioihin. Ja jos he käyttävät nyt tähän esitykseen kolme minuuttia, niin sitten heille jää vielä kolme minuuttia myös lopuksi. Eli heillä on tällainen kuuden minuutin puheaika sääntöjen mukaan. Ensin Rove von Thun und Hohenstein.